keskustelu ihmisoikeus, demokratia ja asioista. Ensimmäinen tällainen aihe liittyy uskonnon vapauteen Pakistanissa. Käännän valmistelijoiden puoleen ja aivan ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Tanok, yksi minuutti. Um, Pakistan. Kiitoksia. Pakistan ei pysty kehittämään kestävää demokratiaa ja se on vaikuttanut hyvin vakavasti uskonnonvapauteen kyseisessä maassa. Islam oikeuttaa vähemmistöjen syrjimisen ja autokratian, erityisesti armeijan osalta, vaikka hallitus on pyrittänyt puuttua tähän ja se täytyy tunnustaa. Pakistanin perustuslaki, vaikka siinä puhutaankin uskonnonvapaudesta, kuitenkin mahdollista Jumalan pilkkalain muun muassa, joka syrjii ei-muslimeja ja shia-muslimeja ja amadi-vähemmistöjä myöskin syrjitään jatkuvasti. Uskonnollinen identiteetti oli pohjana Pakistanin luomiselle, mutta ikävä kyllä se on nyt luonut suvaitsemattomuutta ja myöskin väkivaltaa niitä kohtaan, jotka eivät kuulu uskonnolliseen valtavirtaan. Usein saarnataan länsimaailmaa vastaan ja se on lisännyt fundamentalismia – ja myöskin omassa maassani yhdistämisessä kuningaskunnassa on paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet heidän kynsiinsä. Pakistanin talibanit, terroristiliike, yrittää jälleenkin suunnittelijaren Times Squarein pommitusta, mutta onneksi se epäonnistui. Enkä usko, että Pakistanissa mikään muuttuu ennen kuin maassa kehitetään koulutus ja poliittinen järjestelmä, joka todellakin tukee uskonnonvapautta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoron saa Jäätemäki yhdeksi minuutiksi. ALDE, my group, welcomes the... ALDE, minun ryhmäni, pitää tervetulleina niitä toimenpiteitä, mihin Pakistanin hallitus on ryhtynyt marraskuusta 2008 vähemmistöjen aseman parantamiseksi ja siinä, että on pyritty luomaan harmoniaa ja edistämään vuoropuhelua uskontojen kesken. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää matkalla kohti todellista uskonnonvapautta Pakistanissa. Raportit ja tutkimukset, joita on tehty osoittavat, että Pakistanissa vähemmistöuskonnon edustajat ovat joutuneet syrjityiksi työpaikoissa, poliittisessa edustuksessa ja niin edelleen. oikeudelliset perustat ovat heikot ja niitä käytetään väärin kaikkien eri uskontokuntien ihmisten kohtelussa. Me tiedämme myös, että naiset kohtaavat perheväkivaltaa, joka sisältää sekä psyykkistä että äh, fyysistä väkivaltaa. Paljon on tehtävä. Next author is... Seuraavaksi Rova Korhola, myöskin yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhenainen. Pakistania koskeva päätöslauselmamme nostaa esiin johdonmukaisesti huolenaiheita, aiheita joita näemme etenkin blasfemialaista seuraavan. samalla kuitenkin haluamme voimakkaasti antaa tunnustusta sille hyvälle kehitykselle jota pakistanissa on nykyisen hallituksen aikana tapahtunut ja rohkaisemme jatkamaan demokraattista ja vähemmistöjen oikeuksia kunnioittavaa uudistuspolitiikkaa pakistanin historian ensimmäinen vähemmistöministeri shahbaz bhatti on ollut kuluneena viikolla epp ryhmän vieraana. me annamme suuren arvon hänen työlleen ja uudistuksille joita hallitus on tehnyt. edistysaskelten lista on vaikuttava viisi prosentin kiintiö vähemmistöille julkisissa viroissa vähemmistöjen juhlapäivien tunnustaminen paikat tulevaan senaattiin muutamia mainitakseni. innostavin hanke on ruohonjuuritason interfaith harmony komiteat jos ne onnistuvat purkamaan jännitteitä maan eri ryhmien välillä ja estämään näin myös terroristien rekrytointia Kyseessä on merkittävä rauhanteko, jonka vaikutukset säteilevät kauan. Tämä aseeton rauhantyö on parasta mahdollista terrorismin vastaista sotaa, sillä se pureutuu taustalla oleviin syihin. Jos tässä koetaan onnistumista, se on rauhanpalkinnon arvoinen saavutus. Ja kollega Tannokille haluaisin sanoa, että tämä on juuri sitä koulutusta samalla, mitä hän peräänkuulutti. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavaksi Rova Geringer de Odenberg, kaksi minuuttia. Pani przewodnicząca, jako przedstawiciele... Kiitoksia puhemies. Edustan yhteisöä, joka edustaa suvaitsevaisuutta, joten meidän täytyy torjua syrjintää, vaikka sitä tapahtuukin EUn rajojen ulkopuolella. Uskonnollisten vähemmistöjen poistaminen vaalilistoilta, kuten Pakistanissa on käynyt, on tällaista syrjintää. Pakistanin perustuslaissa Pakistan jaetaan kahteen ryhmään muslimeihin ja ei-muslimeihin. Ja myöskin passeissa nykyisin on mukana uskonto. Amajia-ryhmä myöskin kärjyy, kärsii syrjintää, he eivät saa julkisia virkoja, eivätkä he voi myöskään julkistaa mitään pilkkalait ja kuoleman rangaistus ovat myöskin huolestuttavia asioita, ja EU on puututtava näihin kysymyksiin kansainvälisissä suhteissa Islamabadin kanssa. EU on laatinut yhteistyösopimuksen Pakistanin kanssa muutama vuosi sitten, ja 200 miljoonaa euroa myönnettiin tälle sopimukselle. Eli meidän on kuultava Pakistanilta, että siellä ollaan valmiita systeemisiin muutoksiin. Perustuslakia on muutettu ja toivotaan, että muitakin sääntöjä, jotka tällä hetkellä syrjivät sääntöjä, tullaan myöskin muuttamaan. Kiitos. Rouva Kiil Nielsen, puolitoista minuuttia. La présidente, la liberté de religion n'est Uskonnon vapautta ei ole Pakistanissa taattu. Vuonna 2009 todettiin, että väkivaltaiset hyökkäykset uskonnollisia vähemmistömiä kohtaan kasvoivat ja yli 80 prosenttia uskonnollista vähemmistöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa ihmisoikeuksien loukkaus Pakistanissa. Siellä on kokoontumisvapauden rajoituksia, siellä ammattijärjestöjen edustajia pidätetään, toimittajia tapetaan. Kun Pakistan on ryhtynyt tukemaan terrorismin vastaista sotaa, satoja ihmisiä, joilla on epäiltyjä yhteyksiä terrorismiryhtiin. Heitä on sattumanvaraisesti pidätetty ilman asianajajaa. Heitä pidetään tuntemattomissa keskuksissa. Heitä on kadonnut, heitä on kaltoinkohdeltu, kidutettu. Lahorin vankilassa yli 4000 vankia pidettiin vuonna 2009, kun vankilan kapasiteetti on 1500 vankia väkivalta, joka kohdistuu naisiin, se on kasvamaan päin. Raiskauksia, itsemurhia, naisia poltetaan. Tässä ei ole kysymys kahdesta minuutista tai kahdesta tunnista, vaan kahdesta kokonaisesta päivästä, jonka tarvitsisin siihen kohteluun, jota pakistanilaiset naiset ja tytöt joutuvat sietämään me kunnioitamme naisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia ja täten me haluaisimme, että käytetään uutta veto-oikeutta, kun ryhdytään keskustelemaan EUn ja Pakistanin välisestä sopimuksesta ja tulisi vaatia parempia vakuuksia niistä olosuhteista, joissa tällainen palauttamissopimus koskien pakistanilaisia ja afganilaisia varten laadittaisiin. Ja viimeinen laatuja on herra Higgins, puolitoista minuuttia. An international social... Kiitoksia puhemies. Kansainvälinen sosialistinen tuen sitä, että kaikilla yksilöillä on oikeus uskonnonvapauteen ja uskonnon harjoittamiseen. Ja toisten ihmisten ihmisoikeuksia myöskään saa loukata. Pakistanilaiset ja erityisesti uskonnolliset vähemmistöt tällä hetkellä ovat keskellä valtion institutionaalista taistelua ja, ja Taliban joukkojen välissä. Ja tässä on ristiriita oikeistossa, europarlamentissa puhutaan ihmisoikeuksista Pakistanissa, mutta tuetaan kuitenkin Afganistanin sotaa. Ja sillähän on huomattavia vaikutuksia Pakistanin hyvin vakavin seurauksin. Sivilejä on teurastettu, Afganistanissa Naton joukkojen taholta ja Pakistanin toimintaan länsimaista sotilastarvikkeita ja jotkut siviilit, mie, siviilit saattavat joutua näiden kumouksellisten joukkojen riveihin. Hyvin paljon köyhyyttä myöskin on tällä hetkellä maassa. Ja tällä hetkellä hallitus ei pysty vastaamaan kansan tarpeisiin. Riippumattomat järjestöt järjestöt, jotka edustavat köyhiä työntekijöitä, ovat kriittisiä ja puoli miljoonaa jäsentä yrittää luoda ammattiliittoja yli kansallisten ja uskonnollisten rajojen ja se yritetään saada myöskin miehen ja naiset mukaan. Ja tällaisen suuntaan Pakistanin tulee siirtyä. Kiitos. Ja sitten puhujat poliittisten ryhmien nimissä. Ensimmäisenä herra Posselt EPPstä yksi minuutti. Frau Präsidentin, wir müssen... Puhemies, Pakistan on tärkinen liittolainen. Meidän täytyy toimia kriittisesti, mutta asiallisesti sen kanssa. Pakistan on islamistilainen luonteelta ja sitä meidän tulee kunnioittaa. Tämä äh, maan perustivat äh, muslimi, äh, intialais, britit aikoinaan. Ja Molemmat maat, Intia ja Pakistan, niissä on vähemmistöjä ja meillähän on suuri suvaitsevuusperinne ja tätä täytyy myös vahvistaa. Eli kunnioitetaan kaikkia uskonnollisia vähemmistöjä eikä vähiten kristittyjä. Olen, mielestäni voin tätä painottaa, koska kuka puhuu kristittyjen puolesta, jos ei Eurooppa, joka lähes sataprosenttisesti leimautunut eh, manner. Meillä on tässä tiettyjä velvoitteita, mutta samanaikaisesti meidän pitää tehdä selväksi se, että luonnollisesti me eh, kunnioitamme Pakistanin roolia eh, islamistisessa maailmassa ja se on ollut hyvin rakentava ja jatkossakin toivottavasti sitä on. On behalf of the ALDE group, ryhmän nimissä Roa Shaakke, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Pakistanin jumalanpilkkalait on helppo väärinkäyttää ja sillä voidaan käyttää väkivaltaa uskonnollisia tai ei-uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan. Tietysti uskonnonvapaus on tärkeä, mutta myöskin vapaus olla uskonnoton. Ja tähän liittyy toinenkin riski tähän jumalapelkkalakiin yhteiskunnassa, jos ilmaisun vapausta tukahdetetaan uskon nimissä. Viime keskiviikkona oikeustuomio kielsi yhden Facebook-verkoston ja Taliban sanoi, että kaikkien internet palveluntarjoajien pitää sulkea tämä sivu. Myöskin kuullaan siitä, että jos Muhammedia tai islamia on loukattu, ja esimerkiksi silloin kun tehtiin pilapiirroksia, tai kuten South Park-sarjassa, kuvattiin tapahtumat, jotka jouduttiin sensuroimaan. Ja Facebook ja muut ovat tärkeitä virtuaalisia väyliä muualle maailmaan. Sieltä saa tietoa, muusta maailmasta ja silloin voidaan käydä keskustelua ja erityisesti nuoret pakistanilaiset voivat saada lisätietoa internetistä, koska koulukirjoissa on usein yksipuolista ja syrjivää kielenkäyttöä. Ilmaisunvapauden rajoittaminen ei ole hyvä ajatus ja kaikkien pitäisi pystyä ilmaisemaan kantansa, vaikka se tarkoittaakin sitä, että jotkut loukkaantuvat. Pelkästään Pakistanissa ei ole ilmaisuvapauden rajoitusta. Myöskin Euroopassa on samanlaisia tavattumia. Taiteilijoita ja pilapiirtäjiä uhataan ja se on uhka demokraattiselle yhteiskunnalle. Ja poliitikot ja toimittajat tarvitsevat nyt suojelua kuoleman uhkauksia vastaan. Meidän pitää tukea ilmaisunvapautta EU:ssa, mutta myöskin Pakistanissa ja koko maailmassa. Se on paras tapa torjua ekstremismiä. On behalf of the e Herra Poreba ECR-ryhmästä yksi minuutti. Kiitos. Vaalit vuonna 2008 palauttivat eh, demokraattiset viranomaiset eh, Pakistanin, mutta maa ei vielä ole vapa, vakaa. Eh, Uksannon oikeuksia tulisi kunnioittaa, mutta meidän tulisi myöskin harjoittaa kritiikkiä maata kohtaan – rajoitukset julkisella sektorilla ja muut toimenpiteet, ne nakertavat vakautta. Ei ole mitään selkeitä sääntöjä vähemmistöjen oikeuksia koskien. Hiljattain kristitty pariskunta tuomittiin 85 vuodeksi vankilaan siitä, että he käyttivät raamattua pohjoisissa kylissä ja pohjoisilla alueilla noudatetaan sharia-lakia. Meidän tulisi jatkossakin puolustaa ihmisoikeuksia Pakistanissa ja vaatia sitä, että Pakistanin viranomaiset mahdollistavat uskonnonvapauden. Svensson, yksi minuutti. Tack, fru talman. Kiitos äh, puhemies. Olen pitkälti samaa mieltä näistä kuvauksista ihmisoikeusrikkomuksista, joita tapahtuu Pakistanissa. Haluan erityisesti ottaa esiin sen sorron, jota, amadenit, jota amadeihin kohdistuu. Heitä murhataan kylmäverisesti, heitä syrjitään, heitä sorretaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja tätä tapahtuu koko ajan. Huolimatta siitä, että aikaisempia nykyinen hallitus on luvannut parannuksia, niin Todellisuudessa sitä ei ole tapahtunut, vaan Ahmadia muslimeja sorretaan yhä. Kansainvälinen yhteisö, EU esimerkiksi, meidän täytyisi herätä ja lopettaa nämä rikokset, joita tehdään Pakistanissa ihmisoikeuksia kohtaan. E Kiitos EFD-ryhmästä. Herra Belder, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Pakistanin äh, valtion perustamisen aikana 47 äh, presidentti sanoi, äh, että perusperiaatteena on se, että kaikki ovat kansalaisia, joilla on samanlaiset oikeudet. Nämä ovat tyhjiä sanoja tänä päivänä. Pakistanin kristityt esimerkiksi joutuvat kokemaan uhkauksia ja häirintää sekä kaupungeissa että maaseudulla, jopa pääkaupungissa Islamabadissa. Ikävä kyllä Pakistanin oikeusjärjestelmäkin pitää tätä yllä. Ja historiallinen Pakistanin yhteiskunnan islamilaistuminen on jatkunut 70-luvulta lähtien ja se on johtanut Pakistanin kristityn yhteisön aseman heikkenemiseen. Ja esimerkiksi vuoden 80 Jumalan pilkkalait ovat sellaisia oikeudellisia välineitä, joilla nitistetään kristittyjä. Ja kristityn todistus on vain puolet sitä arvosta, mikä muslimin todistuslausunto on, mikäli kristittyä edes halutaan kuulla. Jumalan pilkkalain perusteella kristityt saavat elin, e, elinpituisia elämänpituisia äh, vankilatuomioita. Ja äh, kristittyjen elämä äh, on todella mielivaltaista Pakistanissa, se voi vaikka päätyä kuoleman tuomioon ja selliin. Eli heidän elämää leimaa hyvin pitkälti epävarmuus ja pelko. He voivat joutua vankilaan vuosikausiksi ilman edes minkäännäköistä oikeudenkäyntiä. Kaikenlainen tuki Pakistanin viranomaisille on tehtävä niin, että vaaditaan samanaikaisesti uskonnollisten vähemmistöjen syrjinnän lakkauttamista. Kiitos. Kiitos ja sitten puhujat omissa nimissään. Andri Kiine ensimmäisenä yksi minuutti. Kiitoksia. Pakistanin perustuslaat tehdään ero muslimien ja ei-muslimien välille ja näin voidaan syrjiä uskonnon perusteella. Tässä kontekstissa täytyy muistaa, että viime vuoden joulukuussa presidentti Asif Arizardri toisti, että Pakistanin kansanpuolueen tulee ylläpitää vähemmistöjen oikeuksia, heitä tulee kohdella tasavertaisesti, mutta raportit kansainvälisistä virastoista paljastavat, että Pakistanin vähemmistöt eivät nauti edes perusoikeuksia, eikä heillä ole samanlaisia mahdollisuuksia työelämässä, koulutuksessa tai poliittisessa edustuksessa. Eli yleiskuva uskonnollisesta vapaudesta Pakistanissa, ilman että mennään yksityiskohtiin, on aika kiistanalainen ja huolestuttava. Myöskin korostaisi ristiriitaa Pakistanin hallituksen sitoumusten välillä ja sen islamimaiden johtajaroolin välillä – ja siellähän näistä puhuttu myöskin YKssa. Ja muistuttaisin neuvoston johtopäätöksistä 16. marraskuuta 2009 liittyen kansainvälisen ihmisoikeusoikeuden suhteen, jossa suojellaan ryhmiä ja kansalaisia. Siinä on käsitteenä myöskin käsitelty uskonnonvapautta. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että meiltä loppuu aika tänä iltapäivänä. Kaikki, jotka ylittävät puheaikansa, se aika on pois sitten menettelystä ilman puhujalistaa. Seuraavaksi Tsarneki yksi minuutti. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jest takie amerykańskie powiedzenie. Arvon e, parlamentin jäsenet. E, amerikkalaiset sanovat, että ei ole olemassa ilmaista lounasta. Emme me voi auttaa e, maita tuosta noin vaan. Emme voi antaa maille 200 miljoonaa euroa ja olla vaatimatta mitään takaisin. Meidän täytyy vaatia jotain. Vaatikaamme esimerkiksi kunnioitusta ja edes samanlaisia standardeja, mitä me pidämme lähtökohtana meidän moraaliselle käyttäytymisellemme. Pakistanissa jo monta vuotta on syytetty ei-muslimeja myös kristittyjä heidän joukossaan, ja tämä on mielestäni sietämätöntä. Me puhumme usein vähemmistöistä, joko uskonnollisista tai muista vähemmistöistä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Nyt meidän tulee puolustaa kristittyjä ja muita vähemmistöjä Pakistanissa. Ei tämä luonnollisesti ole ainoa ongelma Pakistanissa, mutta sitä käytetään kuitenkin välineenä, politiikan välineenä. Két Sogor, yksi minuutti. Szembesülünk, ha a pakisztáni helyzetet vizsgáljuk. Kiitos. Pakistanin tilanteessa on tiettyjä faktoja, jotka täytyy tunnustaa. Se on ensinnäkin strateginen kumppanimme, mitä tulee terrorismin vastaiseen taisteluun, ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta Euroopan kansalaisten turvallisuus saadaan taattua. Toinen fakta on se, että Pakistanilla on eri asenne eh, uskonnollisiin vähemmistöihin kuin mihin eh, kehittyneissä demokratioissa on totuttu. Eurooppa ei voi kääntää selkäänsä, jos muissa maissa ihmisoikeuksia räikeästi poljetaan. Ja tästä syystä meidän täytyy tuoda huolenaiheemme julkisesti tietoon, vaikkakin siitä saattaa aiheuttaa, aiheutua kumppanuudellemme vaikeuksia. Jos EU voi ratkaista omat, omassa keskuudessaan olemat ongelmat, niin silloin se voi vasta ryhtyä ratkaisemaan muiden ongelmia. EUn täytyy suojella etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä ja EU soveltaa, sen tulisi soveltaa näitä sääntöjä ensisijaisesti itseensä. Vasta sen jälkeen me voimme pitää kumppaneitamme tilivelvollisina näistä samanlaisista saavutuksista. Ziobro, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, z uznaniem przyjmujemy fakt, że... Kiitoksia, puhemies. Me tunnustamme sen, että Pakistan on mukanassa kansainvälisen terrorismin torjumisessa, mutta meidän pitää kuitenkin nähdä maan muitakin ongelmia, eli valtaisat vähemmistöjen oikeuden rikkomukset, erityisesti uskonnollisten ja kristittyjen vähemmistöjen oikeudet. Jatkuvasti kuulemme hyökkäyksistä ja murhista, jotka kohdistuvat kristittyihin. Ihmisiä poltetaan elävältä vain siksi, että he ovat kristittyjä, myöskin naisia ja lapsia. Miksi tällaista tapahtuu maassa, joka on niin merkittävä terrorismin vastaisessa taistelussa? No, sitä tapahtuu, koska Pakistanin viranomaiset ovat vaikuttaneet tämänhetkisen ilmapiirin maassa. Esimerkiksi Jumalanpilkka laki ja se, että poliisit, ei, poliisi ei toimi kunnolla. Kaikki tämä on sellaista, joihin meidän pitää ottaa kantaa. Herra Kastler, yksi minuutti. Kiitos ympäri maailmaa lähes suurin osa vainotuista uskonnollisista ryhmistä ovat kristittyjä. Minulle uskonnonvapaus on keskeistä ihmisoikeuspolitiikkaa. Sen vuoksi mielestäni on ikävää, että Euroopan parlamentti usein vasemmisto- ja vasemmistoliberaalien voimin pyrkii vaikenemaan kristittyjen tilanteesta. Sen vuoksi meidän täytyy tänään sen vuoksi meillä on tänään tämä päätöslauselma Pakistanin kristittyjen kauheasta tilanteesta. 95 prosenttia pakistanilaisista on muslimeja, 3 prosenttia kristittyjä ja 2 prosenttia hinduja. Kristitynä minä haluaisin vielä kerran viitata Pakistanin kristittyjen tilanteeseen. Heitä vainotaan raskaasti ja äh, Pakistanin täytyy noudattaa sivilisoidun maailman sääntöjä. Ja sen vuoksi meidän täytyisi huomioida tämä myös kaikessa yhteistyössä, talousyhteistyössä EUn, EUn ja Pakistanin välillä. Tämä täytyy olla edellytys. Tämä asia on otettava aina esille ja on otettava käyttöön tarvittavat pakotteet. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Pyyntöjä on paljon enemmän kuin mitä voidaan myöntää. Meillä on tähän aikaa kaksi minuuttia, eli otan neljä puhujaa. Ensimmäisenä herra Gaaler. Ja, vielen Dank, Frau Kiitoksia puhemies. Kaikissa maissa käsittääkseni on otettava huomioon, mistä asiat johtuvat ja miten ihmisoikeustilanne ja vähemmistötilanne kehittyy. Euroopan unionin päätarkkailijana vaaleissa kaksi vuotta sitten tein muutamia suosituksia ja on hienoa, että maa on ruvennut toteuttamaan niistä joitakin. Esimerkiksi se on ratifioinut kansainvälisen sopimuksen kansalais- ja poliittisista vapauksista ja, ja myöskin se on osallistunut kirjoitussopimukseen. Nyt ministeri, joka hoitaa vähemmistöasioita, ja hän on myöskin vähitellen yrittänyt poistaa syrjintää. Myöskin Ahmadeista on puhuttu. Ja yksi suosituksistani oli, että ne olisivat erillisellä vaalilistalla osana päävälilistaa seuraavissa vaaleissa. Mielestäni se olisi hyvä panos tämän vähemmistön hyviksi ja sen syrjinnän lopettamiseksi. Äh, Kiitos. Sitten Rova Hautala. Mies. Äh, haluaisin todeta, että minäkin tapasin vähemmistöministerin täällä tällä viikolla ja äh, vakuutuin siitä että hän pyrkii luomaan äh, yhteisymmärrystä eri uskonnollisten ryhmien kesken mutta hänkään ei oikein osannut ähm, vastata kysymykseeni siitä että miksi pakistan kuitenkin sitten ykssa ykn ihmisoikeusneuvostossa on hyvin voimakkaasti äh, osana islamilaisten maiden järjestöä puolustanut sellaista uudenlaista kansainvälistä säännöstöä jolla taisteltaisiin uskonnon pilkkaa ja uskonnon halventamista vastaan. tämä varmaankaan ei ole omiaan edistämään uskonnollisten ryhmien välistä yhteisymmärrystä ja toivoisin että euroopan unioni vahvemmin kansainvälisesti toimisi tässä asiassa niin että tällaiset uudet säännökset jotka vaarantavat ihmisoikeuksien toteuttamisen niin astuvat voimaan. yhdysvallat on tässä asiassa ollut paljon aktiivisempi kuin euroopan unioni. Sitten herra Kurski. Sytuaatio Pakistanie jest dynamiczna. Kiitoksia. Pakistanin tilanne muuttuu koko ajan ja meidän täytyy seurata tätä tilannetta hyvin tarkkaan. On hyvä, että Pakistanin hallitus on nyt ryhtynyt toimiin vähemmistöjen puolustamiseksi, esimerkiksi 5 prosentin kiintiö julkisiin virkoihin. Ja on hyvä, että viranomaiset ovat todenneet, että Myöskin senaattipaikkoja varataan vähemmistöille ja naisille. Kuitenkin meidän täytyy tehdä jotain. Pakistanin hallituksen on tehtävä jotain jumalapilkkalaille ja myöskin kuolemantuomio, jota usein käytetään, ja sensuuri ja myöskin vähemmistöjen tappamisiin on puututtava. Pakistanin rikoslakia on myöskin muutettava koska kuoleman rangaistusta käytetään niihin, jotka on todettu syylliseksi Jumalan pilkkaan. 2000-luvulla me emme voi sallia, että ihmisiä tapetaan tällaisen takia. Ja viimeisenä Rova Basescu. După aproape 9 ani de dictatură militară, alegerile din 2000... Kiitos. Yhdeksän vuoden diktatuurin jälkeen vaalit Pakistanissa 2008 käynnistivät demokratisointiprosessin Pakistanissa. Valitettavasti Benazir Bhutto tapettiin pari viikkoa vaalien alla ja vaalit voitti kansanpuolue, jonka johtaja Benazir Bhutto oli. Vaikkakin vähemmistöt Pakistanissa, heillä on suuria ongelmia, niin tämänhetkinen hallitus on ilmoittanut positiivista toimista ja uudistuksista. Puhutaan kulttuurien välistä vuoropuhelusta, kiintiöistä vähemmistöille, mitä tulee julkisiin virkoihin ja myöskin muslimien juhlapäivät on tunnustettu. Toisin sanoen Pakistanin hallitus on myöskin luvannut antaa senaatista vähemmistön edustajille paikkoja. Lopuksi haluaisin vielä painottaa sitä, kuinka tärkeä Pakistan on terrorismin vastaisessa taistelussa. Kiitos ja pyydän anteeksi niiltä, joille en puheenvuoroa voi antaa. Nyt puheenvuoron saa komission edustaja Tajani. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unioni seuraa tarkasti uskonnollisten vähemmistöjen tilannetta. Pakistanissa Pakistanin perustuslaki tunnustaa vähemmistöjen oikeudet ja sen, että heidän oikeuksiaan täytyy suojella. Pakistan on mennyt viime vuosina eteenpäin. Perustuslaista löytyy mainintoja, joilla vahvistetaan parlamentin asemaa ongelmat, joita ihmisoikeuksien alalla on ja aivan erityisesti eh, on perustettu vähemmistöministerin virka myöskin eh, riippumaton ihmisoikeuskomissio, sellaista ollaan luomassa. Pakistan on myöskin eh, ratifioinut tämän kansainvälisen yleissopimuksen kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista ja myöskin YK yleissopimuksen kidutuksen ja muun julman epäinhimillisen ja halventavan kohtelun ja rangaistuksen vastaisuudesta. Eli kaikki nämä täytyy saattaa voimaan tehokkaalla tavalla. Mutta Pakistanin täytyy tehdä kahden verroin töitä, jotta se voi taata uskonnollisvähemmistöjen oikeudet mukaan lukien kristittyjen oikeudet, ja oli kysymys taloudellisista tai poliittisista oikeuksista. On kuultu tällaisista tapauksista, kuten Goiran tapauksesta siellä ääri ääriliikkeiden edustajat hyökkäsivät rakennuksia ihmisiä kohtaan ja myöskin amadia muslimeja kohtaan on hyökätty. Euroopan unioni on systemaattisesti käyttänyt poliittista dialogia hyväkseen suhteissaan Pakistanin kanssa, jotta nämä ihmisoikeuskysymykset voidaan ottaa huomioon tähän vuoden 2007 jälkeen on liitetty ihmisoikeuskeskustelu eh, siinä vaiheessa, kun puhutaan eh, yhteistyösopimuksista Pakistanin kanssa. Näissä vuoropuheluissa Euroopan unioni on aina painottanut sitä, että yksilöiden oikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia täytyy kunnioittaa. Ihmisoikeusvuoropuhelun puitteissa Euroopan unioni on myöskin säännöllisesti ottanut Pakistanin viranomaisten läsnä ollessa esille nämä jumalanpilkkalait ja näyttäisi siltä, että suurin osa syytetyistä on muslimeja, mutta olen tietoinen siitä, että jumalanpilkkalaki sitä on usein käytetty uskonnollisia vähemmistöjä vastaan ja että on esitetty vääriä syytöksiä tilien selvittämiseen Viimeisin sekavaliokunnan kokous järjestettiin 25. maaliskuuta 2010. Siellä puhuttiin ihmisoikeuksista ja maahanmuuttoasioista ja tässä yhteydessä vähemmistöjen oikeudet myöskin otettiin esille. Me emme myöskään jättäneet mainitsematta tätä uskonnollisten vähemmistöjen no, tilannetta eh, meillä täällä Euroopassa – tulevassa Pakistanin ja EUn välisessä huippukokouksessa näistä asioista tullaan puhumaan kesäkuussa. Suurimmalla osalla pakistanilaisista ei ole pääsyä koulutukseen eikä perusyhteiskunnalliseen palveluihin. Komissio haluaa painottaa peruskoulutukseen pääsyä Pakistanissa ja uskallan toivoa, että keskipitkällä aikavälillä tämä johtaa siihen, että suvaitsevaisuus kasvaa uskonnon vapautta kohtaan. Suurkiitokset teille kaikille. Thank you very much. Uh, Suurkiitokset komission jäsenelle. Olen saanut seitsemän päätöslauselmaa keskustelun päätteeksi. Keskustelu siis päättyy ja tästä äänestetään tämän iltapäivän keskustelujen päätteeksi. Seuraavaksi keskustelemme tilanteesta.